Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Haluaisin avata tämän aamun budjetin valvontavaliokunnan kokouksen. Ensin viittaisin siihen, että eilisessä kokouksessa jo puhuttiin siitä, mitä tulkkausta on, että tätä voi seurata netistä ja niin edelleen. Wir starten mit... Me lähdemme liikkeelle äänestyksillä. zwar sind äh, heute auf der Tänään esityslistalla on erillisvirastojen vastuuvapaus esittelijä Gerbrandi. Ensin kysyisin esittelijältä, onko hänellä vielä halua käyttää puheenvuoroa ennen. Onko tässä jotain muutoksia? Keep it brief, because we have a long... Yksi puheenjohtaja vain lyhyesti, koska meillä on pitkä äänestys edessämme. Mutta pari kommenttia kuitenkin. Ensinnäkin haluaisin kiittää ei pelkästään virastoja heidän yhteistyöstään. Aina eilisiltaan saakka olen yhteis- yhteydessä muutamiin niistä, jotta voisimme viimeiset asiat vielä katsoa, jotka olivat auki. Ja haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet erittäin yhteistyökykyisiä. Ja lopuksi vielä valiokunnan henkilökuntaa, joka on tehnyt valtavasti työtä, että 37 mietintöä saa tänään äänestettyä, joten kiitän heitä kovasta, kovasta työstä. Myöskin silloin jouluaikaakin, mitä tehtiin. Pari kommenttia äänestyksen sisältöön vielä. Ja no, paljon on tehty taustalla töitä, virastojen kanssa myös, ja voi todeta, että tämän vastuuvapauden siirtäminen, sillä on myöskin tärkeä rooli, että saadaan sitten hommat hoitumaan virastojen taholta. Ja olen erittäin tyytyväinen työhön, jota on tehty. Ja tämän takia haluaisin myöntää kaikille virastoille ja yhteisöksille vastuuvapauden. Mutta kuitenkin minulla on muutamiin liittyen kommentteja. Aloitetaan yhteisvirastoista. Artemis ja Enio ne ovat saaneet tuon, mm, lausunnon, koska heillä on tietysti rakenteellisia heikkouksia heidän tilintarkastusjärjestelmässään. Yksi tapaan liittyen, he ovat rahoitettuja. Ja sitten saa myöskin komission Kruusilta vahvistuksen tästä, hän on vastuussa näistä yhteisyrityksistä, että komissio pyrkii parantamaan tiettyjä rakenteellisia heikkouksia. Joten tästä syystä haluaisin myöntää niille vastuvapauden. Virastoista vain kolme. Ilmaturvallisuus, ilmaturvallisuusvirasto. Kuten täällä valiokunnassa keskusteltiin, ja olin huolestunut Ähm, eturistiriidasta ähm, hallintoneuvoksen neuvoston ja johtoryhmän välillä. Ja minulla oli sitten ähm, hallintoneuvoston ja johtajan kanssa keskusteluja. Ja hallintoneuvoston puheenjohtajalta kuulin eilen, että sen jälkeen kun olette äh, hyväksyneet tämän käytännössä eturistiriidasta viime jo vuoden joulukuussa – He ovat saaneet eh, hallintoneuvoston jäseniltä etujulistukset. Ja tässä oli vain pieni käytännön ongelma, että kaikki ei vielä ole saatu. He tarvitsevat vielä alle kirjoitukset vielä, mutta mitään poliittisia ongelmia tähän vastuvapauteen liittyen ei ole. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja perusoikeusvirasto ja ympäristövirasto Kuten nyt täällä tiedämme, että molemmissa Olaf tutkii tällä hetkellä. Ja meillä itsenäänkin on kuusi tapausta parlamentissa menossa. Ja Olafin tutkimukset sinänsä eivät saa olla syy sille, että ei myönnetä vastuuvapautta. Nämä ovat eri asioita. Ja näitä ei saa sekoittaa keskenään perusoikeusvirasto. Tiedoksenne vain, minulle kerrottiin eilen, että Olaf päätti tutkimukset ilman mitään suositusta, joten tämä on hyvä, hyvä tilanne perusoikeusvirastolle ympäristöviraston suhteen. Meille kerrottiin Olafin pääjohtajan taholta, että heidän tutkimustensa aikataulu ei pelkästään sisällön suhteen, mm, mutta minulle kerrottiin, että tutkimuksen kohteena tai ei eivät koske vuotta 2011 tällä hetkellä. Ja kun puhumme vuonna 2011 vastuuvapaudesta, niin silloin mikään asia Olafin tutkimuksissa ei koske tätä vuotta. Ja tilintarkastustoimistus eikä myöskään komission tarkastuselin ole löytänyt mitään sellaista, mikä ei ole ratussäännöstön mukaista. Joten tämän takia pyydän valiokuntaa myöntämään ympäristövirastolle vastuvapauden. Eikä lykättäisi sitä tämän vuoden syksyllä. Kiitoksia puheenjohtaja ja odotan innolla hyvin pitkää äänestystä. Paljon kiitoksia teille esittelijä tästä täydentävästä tiedosta. Valikunnan jäsenillä oli riittävästi aikaa mahdollisuuksia tutustua, joten voimme varmasti hyvin nyt äänestää. Lähdetään äänestämään, jos teille sopii. Ensin kohta 39. Artemis-yhteisyrityksen vastuuvapaus. It's okay. Ai kohta kahdeksan. Okay. Item 8. Okay. Da Ei kun kohta kahdeksan. Kohta kahdeksan. Näissä on tarkistuksia. Aloitetaan, mutta ennen kuin aloitetaan äänestys, meillä on myös koneäänestyksiä, joten ensin testi. Koneäänestystesti. Koneäänestys kokeeksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Koeäänestys päättyy. Kaksikymmentä kolme ääntä. Okei, hyvä. Nyt siis kohta kahdeksan, kohta yksi, tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tarkistetaan. äänestys, tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 10. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 13. Lisäyksenä. Ei, vaan ainoastaan jos 12 on hyväksytty, 12 hylättiin, ja 13 raukeaa. Ei, vaan siitä äänestetään tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. raukea. Ai 12 hyväksyttiin. Tuo raukea anteeksi. 13 hyväksyttiin, joten 14 raukeaa. Selvä, kiitos. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Lätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Jos hyväksytään 28 raukeaa, tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 30 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 32. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 34 raukeaa, joten tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 35 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta. Tarkistus 36. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 37. Raukeaa. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Puolesta 41. Vastaan tyhjää tarkistetaan. 41. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 41, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPssä nyt on yksi ääni liikaa. Kuka jättää äänestämättä? Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 45. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta kaikki eivät osallistu, joten koneäänestys. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 47 äänestys alkaa. Voin pyytää kaikkia osallistumaan, kun äänestetään. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13.12 ei kovin selkeä tulos. Olkaa hyvä, edustaja Geier. Jeder hat seine Karte noch nicht da. Der hätte da... No, edustaja ei ole äänestyskorttia mukana. Also ich habe bisher nicht, ja, ich habe bisher... Niin, olen pahoillani. Niinkin pitää oppia ehkä häviämäänkin, mutta en puuttunut aikaisemmin tähän, koska oli ylijäksi yksi ääni eroa. Aikaisemmin ei ollut ratkaisevaa, nyt se oli ratkaisevaa. Dann lasse ich äh, jetzt noch. Selvä. Äänestetään vielä kerran. Eikö niin? Ja sitten kortti on tulossa, selvä. Toistetaan vielä kerran äänestys ja lasketaan tuo mukaan Tarkistus 47 vielä kerran koneäänestyksen uusiminen. 47 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. <laughs> okay. Yep, sorry for that. Pahoittelut. No nyt ainakin kaikki kollegat ovat hereillä. Hyväksytty siis. Amendment 48. Puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. 53. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Onko teillä nyt kortti? Kyllä vai ei? puolesta vai vastaan? Vastaan. 13.13. 13. Hylätty. 54 puolesta. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta 58 voidaan tarkistaa totta kai. Tarkistetaan. 58 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Edustaja Ivan vastaan. 13.13 hylätty. Jatketaan. 59 puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Ei kovin selvä tulos, joten tarkistetaan koneäänestys alkaa. Tarkistus 59. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 10.15. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää Epäselvä tulos. 62. Koneäänestys alkaa. 62. Tarkistus alkaa, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mikäs tuo 72 on? Kieliversioihin liittyvä. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä tulos, joten äänestys, äänestys alkaa. Tarkistus 74. Äänestys päättyy. hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77, 89 raukeavat, niinkö Seuraavana tarkistus 80 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan tyhjää. Koneäänestys tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 81. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ai anteeksi, selkeästi hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä tulos. Tarkistetaan 84. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mutta tarkistetaan. 98 äänestys alkaa. Electronic vote is closed. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Emply 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Empu 2 puolesta. Anteeksi. Empu. Työllisyysvalikunnan 2. Minä olen tuossa Emplissä, työllisyysvalikunnassa, kaksi puolesta. Vastaan tyhjä tarkistetaan. Emplö, työllisyysvalikunta kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empl 3. Tätä tarkoittaa out of scope. Äänestetään kuitenkin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Empl 4. Siitäkö ei äänestetä? Ja Empl 5 samoin. Seuraavana Envi ympäristövaliokunnan ykkönen äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten Envi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten muutos Libe yksi Libe yksi Esittelijä vastaan. Libe yksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavana Libe 3. Libe 3 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Libe 4 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Now we vote on... Nyt äänestetään päätöslauselmasta ennen päätöslausemaa. Ines. On, on amendment 80, because I'm, I'm a bit... Muutosehdotuksesta äh, 80, joka koski poistoa. Mehän äänestimme puolesta ja sen jälkeen oli 81. Ja me hyväksyimme sen, eikä tuo ollut mahdollista. koska 32. Ja. Niin, mutta sitä ei lukenut täällä minun listassani. Eli 81 raukeaa, jos 80 hyväksytään ja 80 hyväksyttiin. Selvä. Tuo on tärkeä asia oikaista. Sitä ei ollut merkattu tänne listaani, mutta nyt loppuäänestys. Vastuuvapaus kohdassa kahdeksan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ECRllä on yksi ääni liikaa. ECRllä yksi ääni liikaa. Pyydän yhtä poistamaan korttinsa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Okay, we continue with I... No niin, hyvä jatketaan sitten kohdalla yhdeksän. Kahdeksan juuri käytiin läpi, joten seuraavaksi yhdeksän. Niin, puheenjohtaja. Edustaja Andreasen liittyy ryhmämme viime viikolla. Ehkä tämä ei ole tiedossa, joten meillä on nyt niin hieno asema, että meillä on kolme ääntä. Ehkä ratkaisevakin ääni. Uh, no niin. Äänestetään uudestaan. Loppuäänestys uudestaan vielä korosta kahdeksan. Se toistetaan koneellisesti. Se on, alkaa nyt. Everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? It's not working. Huh? The... Tämä minun laitteeni ei toimi. Minä olen liian nopea. Äänestys päättyy. No niin, Sitten kohta yhdeksän, kappale yksi. Yksi ja kaksi tarkistukset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa. Tarkistus kolme raukeaa, joten sähkön äänestys tästä kohdasta. Koneen äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Niin, loppuäänestys sitten päätöslauselmaehdotuksesta. Tarkistuksia ei ole, mutta meidän pitää äänestää koneellisesti tilien päättämisestä. Sähköinen äänestys alkaa. Electronic vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausunnon luonnos, kappale 8, äh, tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys tehdään koneellisesti. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan sitten kohta 10 seuraavaksi. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneellinen äänestys Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten tilien päättämisestä koneen äänestys olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty ehdotus. Koneellinen äänestys, olkaa hyvä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellinen äänestys Äänestys alkaa päätöksestä. Päätöksestä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Koneellinen äänestys ehdotuksesta Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten kohta 12. Herra Saroma. We go back to item 10. If my vote... Niin, kohta 10. Jos äänestysluetteloni niin täsmää, niin tässähän oli kyse tilien päättämisestä vain yksi muutosehdotus ja äänestimme sähköisesti, mutta minun mielestäni tämä muutosehdotus oli lykätty. Olenko oikeassa? Mehän kai hyväksyimme tämän tarkistuksen vai? No, if we, uh, if we, uh... Niin, jos me äänestämme puolesta, vastuuvapauden myöntämisen puolesta, niin silloin siirt- lykkäys, tarkistus raukeaa. Ja täällä oli selkeä enemmistö tämän puolesta ja silloin päättään koneisäänestyksellä. Eli tilien päättämisestä ja päätösvallan luonnoksesta. Sitten kohta 12. Me annan myös me tähän vastuuvapauden, tarkoitus kolme raukeaa. Sitten vastuuvapaudesta äänestämme jo koneellisesti, jotta voimme äänestää tilien päättämisestä myöskin koneista. Meillä on tarkistus 4 ja 5. Esitteli, olkaa hyvä. On item 12 yet. Not yet. Okei. No, okay. Emme äänestänyt kohdasta 12 vielä. Mutta äänestimme jo tarkistusta 1 ja 2 jo, ja ne hyväksyttiin. Joten koneellinen äänestys sitten vastuvapaudesta. Äänestys alkaa. Electronic vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten tilien päättämisehdotus. 4 ja 5. Ah, niin, ne, niin ne raukevat tämän myönnetty, joten tilien päättämisestä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma Seuraavaksi tarkistus seitsemän puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. kahdeksan yhdeksän puolesta vastaa. Ah, okei, okay, verrattavissa. Eikä kahdeksan ensin puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan vielä tar- tarkistus kahdeksan, koneellinen äänestys uudestaan. Koneellinen äänestys, tarkistus kahdeksan kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vast, puolesta, puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistaa tarkistus yhdeksän. Olkaa hyvä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet, eivät vielä. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 raukeaa. Jatketaan. Empel kolmosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Embel 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselmasta koneellinen äänestys. Jos haluat, voi äänestää, joten äänestään Embel 1 vielä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koneellinen äänestys koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan kohdasta 13. Tarkistus 1 ja 2 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kolme raukeaa, sitten koneellinen äänestys vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Kaikki eivät osallistu. Äänestys on alkanut. Kuka haluaa äänestää? Nyt äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma luonnollisesti kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemästä kymmenen raukeaa. Jatketaan tarkistuksella 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 11. Koneellinen äänestys. Koneellinen tarkistus. Olkaa hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Koneellinen äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Emme äänestä Libe 1, 2 ja 3. Libe 5 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys päätöslausumasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 14. Tarkistus 1 ja 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme raukeaa. Sitten koneen äänestys vastuvapaudesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus kymmenen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Anteeksi. 12. Siis tarkistus 12. Anteeksi. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta, vastaan, tyhjä. tarkistetaan. Tarkistus 14. Ääntys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistetaan. Tarkistus 18. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta Vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 23. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Minä olin nopea siis. 24. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta, mut tarkistetaan kuitenkin. 25, siis äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 mm, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistaa vielä ensimmäinen osa 28. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Mitä tämä tarkoittaa 9 katsottuna 30? 209 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 raukeaa. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 raukeaa. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistaa. 35. Äänestys koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta. Kuka on vastaan? Ei ole kuinka selvä. 36 koneellinen tarkistus. Olkaa hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkoitus 7 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten kaksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten koneen äänestyspäätöslauselman luonnoksesta Olkaa hyvä, äänestäkää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 15. Eurooppalainen pankkiviranomainen. Tarkistus 1. Kappale 1, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vastuvapaudesta koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Tarkoitus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ekon yksi out of scope. Äänestetään siitä puolesta vastaan tyhjä ylätty. Ekon seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ekon 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koneen äänestys päätösalmaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan sitten kohdalla 16. Tautien ehkäisy- ja valvonnan eurooppalainen keskus. Vastuuvapausehdotus tarkoitus 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koneellinen äänestys vastuuvapaudesta alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä ei selvä, joten tarkistetaan vielä koneellisesti. Tarkistus 8. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 2. Autoscope äänestään tästä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 3. Ensimmäinen osa, katsottu toinen osa lisäyksenä. Kuka tukee toista osaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaa Tyhjää. Ei kovinkaan selvä, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus päättyy. No aika selvä. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan. Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten jatketaan kohdasta 17, Euroopan kemikaalivirasto. Tarkistus 1 ja 2 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma, ehdotus, tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää. Ei kovinkaan selvä. Koneellinen tarkistus Tarkistus seitsemän. Tarkistus seitsemän. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Envi 4 Autoscope koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koneen äänestys koko, koko päätöslausumaluonnoksesta. Äänestys alkaa. Sorry, vote is closed. 18, niin anteeksi, äänestys päättyi. Meni liian nopeasti, selkeästi hyväksytty. Eli voimme jatkaa kohta 18 Euroopan ympäristökeskus. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan, tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Mikä tahtoo sanoa, että... Niin, pitääkö tästä nyt äänestää vielä sähköisesti? Nyt meidän täytyy äänestää tilia vastuuvapaudesta. Äänestämme lykkäämisestä. Ne, jotka äänestävät puolesta, puoltavat lykkäämistä. Ne, jotka äänestävät vastaan, äänestävät vastuuvapauden puolesta. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli äänestimme lykkäämisen puolesta. Sitten tilien päättäminen. Äänestämme sähköisesti tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Yeah. Okay. We need electronic vote only. Electronic vote on the... Sähköinen äänestys tilien päättämisestä. Of closure and who votes in favor is first postponement. Mm. Okay, here we have the... Eli sama tilanne. Jos äänestätte puolesta, äänestätte lykkäämisen puolesta. Jos äänestätte vastaan, äänestätte tilien päättämisen puolesta? Yes. Mm-hmm. No, we just take the electronic vote because it's automatically. Yeah. Yeah, yeah I, I, I make it clear. I... Toistan. Ket, ne, jotka puoltavat, puoltavat lykkäämistä, eli tilien päättämisen lykkäämistä. Ja ne, jotka äänestävät vastaan, puoltavat tilien päättämistä. Äänestys alkaa. Okay. So the electronic vote is closed. Äänestys päättyy. 14 puolesta, siis lykkäämisen puolesta. Seuraavaksi päätöslauselma ehdotus tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. Kymmenen. Sähköinen äänestys. Kymmenen. Puhuja korjaa yhdeksän tietenkin. Tarkistus yhdeksän. tarkistus, tarkastus, al, tarkistus alkaa. Check is closed. Ja päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 10. Ketkä puoltavat? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12. Ai tarkistetaan 11. Koneäänestys tarkistuksesta 11 alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 12. Kuka puoltaa? Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Ei käynyt ihan selväksi 13 koneäänestyksenä.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys 20. Äänestys päättyy. hyväksytty. 21. Kaksikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kohdalta äänestys. Alkuperäisestä tekstistä ensimmäinen osa, ketkä puoltavat vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Eli toinen osa, alkuperäinen teksti. Koneäänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan koneellisesti Envi kakkonen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 4 sovellusalan ulkopuolella, mutta äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme. No, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, on paragraph 6. Kohta 6. Hyväksyimme tarkistuksen 20. Andreasenin tarkistuksen. Ja sitten kohta kuusi muutettiin. Ja sitten äänestettiin alkuperäisestä tekstistä, mutta sitähän oli muutettu. Tuo on nyt vähän epäselvää. Se on ihan totta. Äänestimme kaksi 20 puolesta 21 vastaan. Niin, mutta alkuperäistä tekstiä ei ollut, koska sitä oli jo muutettu. Ei. No, from, yeah, it was checked. Siis sihteeristö on tarkistanut tämän asian. Ja erillinen äänestys olisi rauennut ainoastaan, jos 21 olisi hyväksytty, mutta 21 hylättiin, joten meidän täytyi äänestää erikseen alkuperäisestä tekstistä otimme pois sanan potential. Ja tästä tuli enemmistöäänestys, selvä, selvä juttu. Niin, mutta ongelmahan oli se, että alkuperäistä tekstiä oli muutettu ja tarkistuksella 20. Otan tämän kysymyksen vain esiin. Potential. Niin, niin, mutta se ei vaikuttanut sanaan potential. Tämä Tarkistus 20 ei vaikuttanut sanaan potential, ja sen vuoksi oli mahdollista äänestää erikseen sanasta potential, ja enemmistö, enemmistön ääni kuultiin. Kyllä, kyllä te voitte meille vakuutella äh, mitä tahansa, jos ne pitävät paikkansa, mutta sihteeristö on tarkastanut tämän asian ja meidän mielestämme tämä on selvä. Oli mahdollista, että valiokunnan enemmistö äh, äänesti tästä sanasta erikseen. Muistaakseni 14 vastaan jotain oli äänestystulos. Chair, thank niin, puheenjohtaja, kiitos. Halusin vain sanoa valiokunnalle, että kun hyväksyimme tarkistuksen 14 ja tarkistuksen 16, tämä liittyy Olaf-tutkimuksen sisältöön. Näin vaarana on, että hyväksymme faktavirheitä. Saamani tiedon mukaan esittelijänä ei ole Olafin tutkimusta. We do have put that in the resolution. Ei sen eis video asiassa. En minä halua keskustella näistä tarkistuksista yksitellen täällä, mutta varoitan vain, että kun äänestetään päätöslauselman puolesta, syntyy faktavirheitä, joten pyydän, kehotan teitä äänestämään vastaan, päätöslauselman vastaan. So, uh... Selvä. Esittelijä suositti tällaista. Haluatteko käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Olkaa hyvä. Sarvamaa. Yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain ensinnäkin kertoa EPPn puolesta valiokunnalle, miksi me halusimme lykätä tiliä Yksinkertaisesti sen vuoksi, että tässä on liikaa moniselitteisyyttä ja epäselvyyttä tästä johtajan asemasta – on tiettyjä asioita, joista emme voi tässä valiokunnassa keskustella. Ja aivan kuten esittelijä sanoi, niin sen jälkeen kun aloimme äänestyksen, niin kulissien takana, kulissien takana on tapahtunut yhtä ja toista. Ja täytyy varmistaa se, että me emme myönnä vastuuvapautta sellaiselle virastolle, jonka asema on epäselvä. Ja mitä tulee esittelijän huomioihin ihan muutama sekunti sitten – niin tämä on kyllä oikeastaan filosofista keskustelua, johon ei pitäisi lähteä. Eli keskustellaan siitä, äänestetäänkö tarkistuksesta, tarkistuksesta, joka liittyy tekstiin, jossa on sanaa, joka saattaisi liittyä Olafin tutkimu, tutkintoihin. No eihän tämä johda mihinkään, paitsi ehkä ö, ojasta allikkoon. 14 ja 16 ö, viit, viittaavat videotuotantoon tai siihen liittyvään tekstiin, mutta ei tällä ole mitään tekemistä sen asian kanssa, että me äänestimme tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan. Ei näitä kahta asiaa voi sekoittaa keskenään. Tämän halusin vain teille kertoa. Se oli työjärjestyspuheenvuoro. Haluaako joku muu ryhmä käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Jokainen ryhmä. Ines. Um, sí, yo querría mm, seguir al señor Gersbrandi en el sentido de que no se trata... Niin. Minä voin todeta, että nämä ovat tarkistukset 14 ja 15. Niissä todettiin, että Olaf tutkii tätä asiaa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Ja meidän pitäisi ainakin ottaa tämä esille niissä asioissa, jotka koskevat johtajaa, viraston ohtajaa. Me oikeastaan tässä hyväksymme jotain, mitä tiedämme, että ei ole totuuden mukaista Ja todellisuudessa tämä asia näin ei ole. Ja tämä johtuu johtajan asemaan. Jokainen ryhmä voi vielä puhua, jos haluatte. Ei ole pakko, mutta voitte. Haluavatko muut ryhmät vielä sanoa jotain äänestyksestä vai äänestetäänkö? Vote. Voimmeko jatkaa äänestämistä? Äänestetään. Jatketaan äänestystä. Tämä on nyt selvä juttu. Koneäänestys alkaa ja äänestämme koneellisesti koko päätöslauselmasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 15 puolesta 12 vastaan. Ei tyhjiä. Selvä. Nyt menemme kohtaan 19. Euroopan kalastuksen valvontavirasto on kyseessä. Muutosehdotus 1 puolesta, ketkä puoltavat ykköstä vastaan. Tyhjää, hylätty. Sähköinen äänestys vastuuvapauspäätöksestä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys tilien päättämisestä. Alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Tarkastus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme on tekninen korjaus, siitä ei äänestetä. Sitten PESH yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. PESH 2, se ei kuulu sovellusalan, mutta äänestetään puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Pes kolmonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt koneäänestys koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme kohtaan 20. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sähköinen äänestys vastuuvapaudesta alkaa. Äänestys päättyy. Sitten äh, tilien päättämispäätös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys. Tarkistetaan tarkistus 11. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jos 18 hyväksyttiin, 19 raukeaa. 20 puolesta vastaan tyhjää. Kone äänestystarkistuksesta 20 alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kaksi, siihen liittyy suullinen tarkistus. Ehdottaa, että jotta voitaisiin estää viranomaista siirtymästä työpaikastaan suoraan samankaltaiseen virkaan elinkeinoelämässä, tietty jäähdytysvaihe, kausi tulisi ottaa käyttöön, ketkä puoltavat tätä suullista tarkistusta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23. Ketkä puoltavat vastaan tyhjää hylätty. 24. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos 17 hyväksyttiin 26 raukeaa. 17 hyväksyttiin, joten 26 raukeaa. 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 27. Äänestys alkaa. Check is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää ei ollut selvä. Tarkistetaan koneäänestyksenä 28. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 ketkä puoltavat. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 30 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. A32 pitää vielä tarkistaa koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Aivan kuten sanoin. Jos 32 hyväksyttiin, 33 raukeaa, mutta se hylättiin, joten äänestämme kolme kolmosesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi 34. Everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. kolme viisi, Ketkä puoltavat? Vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys jatkuu. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Nyt suljen tämän äänestyksen. Hylätty. 36, ketkä puoltavat. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 vast, puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi, koska kaikki eivät nyt osallistu tähän äänestykseen kunnolla. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu vieläkin. Joku vielä haluaa äänestää. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme kohtaan 21. Euroopan tasa-arvoinstituutti. Tarkistukset 1 ja 2, ketkä puoltavat. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys vastuuvapauspäätöksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koneäänestys tilien päättämisestä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän, ketkä puoltavat, vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen. Jokin täällä on nyt identtistä, mutta mikä? Kymmenen ja 11. Aha, Eli yhteinen äänestys 10 ja 11, koska ne ovat identtiset. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jos hyväksytty, 12 ja 13 ja erillinen äänestys raukeavat, joten menemme FEM kolmoseen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Menemme FEM kahdeksikkoon puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Fem 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Fem 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. Eli FEM 11, joka ei kuulu sovellusalaan, äänestys alkaa, koneäänestys siis. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Koneäänestys koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Jatkamme kohtaan 22. Eli kyse on Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta, eli EVLEVistä. Yksi tarkistus vetoaa lykkäämisen puolesta, ketkä puoltavat vastaan. Tyhjää, hylätty. Koneäänestys. Öö, vastuvapauden puolesta. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Eli plus tarkoittaa, että myönnätte vastuuvapauden. Onko tämä nyt selvää? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tilien päättämis, päätös, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkan päätöslauselmalla. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ekon yksi sovellusalan ulkopuolella puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ekon neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ekon viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ekon kymmenen sovellusalan ulkopuolelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys koko päätöslausumasta alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys koneellisesti alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys tilien päättämisestä alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma koneäänestyksenä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkamme. 24 Euroopan lääkevirasto. Yksi ja kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Tilien päättäminen, koneäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatkamme päätöslauselma äänestyksellä. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyvä. Ah, tarkistetaan koneellisesti tarkistus 9. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 13. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää eipä tullut selväksi. 16 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty.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 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 10 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Menemme kohtaan 25, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus. Yksi ja kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koneäänestys koko ehdotuksesta alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt jatkamme Libe nelosella. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koko päätöslauselma. Ketkä puoltavat koneäänestysäänestys alkaa. Everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Item 26. Kohta 26. Euroopan meriturvallisuusvirasto. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys. Tilien päättämispäätös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Jatketaan päätöslauselmasta. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys? Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos kymmenen hyväksytään, 11 raukeaa. Siellä on kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys, päätöslausuma kokonaisuudessaan, koneäänestys alkaa. Everybody voted. Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 27. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA. Tarkistus yksi puolesta. Tarkistus yksi vastaan. Tyhjää hylätty. Päätös kokonaisuudessaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys tilien päättämistä. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselmaehdotus tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty koneäänestys päätöslauselmasta. Kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Kohta 28. Euroopan rautatievirasto tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys. Ehdotuksesta kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma esitys tarkistus seitsemän puolesta. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan koneäänestysäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 29. Euroopan arvopaperin markkinaviranomainen. Tarkistus 1. Puolesta. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty koneäänestysehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Koneäänestys. Tilin päättämistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan päätöslauselmasta. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys. Päätöslauselmasta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 30. Euroopan koulutussäätiö. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koko ehdotus, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilin päättäminen koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätösasema luonnos tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestys. Päätöslauselma kokonaisuudessaan koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 31 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Teidän päättäminen koneäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Sitten päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus seitsemän koneäänestys. äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Ei selvä tulos, joten kone äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Emply 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslauselma. Kone äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Jatkamme kohdasta 32 Euratomin hankintakeskus. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneäänestyspäätöksestä päätöksestä kokonaisuudessaan. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys tileistä puolesta. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslausumaluonnos. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana esityslistan kohta 33 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. hyvä aihe valiokuntatyölle. Elin- ja työolot, ei täällä mitään taukoja ole. Vieläkö kaikki jaksavat? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilin päättäminen koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan päätöslausemasta. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Koneäänestys. Tarkistuksesta kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvä tulos. Pyydän osallistumaan reippaammin. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistusviisikon äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Seuraavana EMP 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EMP 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslausema, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 34. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kone äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilinpäätös. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan päätöslausemasta. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Epäselvä tulos. Kone äänestys, tarkistus 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 14 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Libe 5 puolesta. Libe 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Libe 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Koko päätöslauselma. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 35. Europol. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneäänestys tilien päättämistä Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta. Aisa on vedetty pois. Kahdeksan myös. Kahdeksan on vedetty pois ei erillistä äänestystä, musta, mutta se on vedetty pois. Erillinen äänestys kohdasta yksi, niinkö? Selvä. Erillinen äänestys kohdasta yksi puolesta. Kohdan yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onko näin? Tarkistetaan koneäänestys. Erillinen äänestys kohdasta. Erillinen äänestys, kyllä. Selvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksyttyä. Seuraavana tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 raukeaa, jos 10 hyväksytään, ja se hyväksyttiin, eikö niin? Seuraavana tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Enemmistö äänesti ilmeisesti tyhjää. Koneäänestys. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ovatko no, kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 16. Was uh, adopted. 14 hyväksyttiin. Was adopted, yeah? Hyväksyttiin kyllä. Jos haluatte, niin voimme tarkistuttaa sen. Tarkistus 14. Koneäänestys. Tarkistus 14. Koneäänestys. Koneäänestys tarkistuksesta 14. Äänestys päättyy. Kyllä. Minä luulen, että se oli selvä, mutta jos kone äänestystä pyytää, niin tulos on vielä selvempi. Näin en voi tuota muuttaa. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys, tarkistus 16, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Siinä on suullinen tarkistus. Keneltä se onkaan? Edustaja Sarvamaa. Yes, thank you, Chair. Oral amendment is... Kiitoksia, puheenjohtaja. Suullinen muutosehdotus tarkistuksen 17 panee merkille tilintarkistustuomioistuimen kertomuksesta, että virasto voisi parantaa värväysprosessin avoimuutta pyytää virastoa selventämään mahdollisia puutteita värväysprosessissaan. Lähtee siitä, että tietyt säännökset henkilöstösäännöissä voivat aiheuttaa melkoista hallinnollista taakkaa ja loput pois. Selvä. Vastustaako joku suunnista tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten voimme äänestää. Suullinen, suullisen tarkistuksen kerätarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19. No tarkistetaan 18. Äänestys alkaa tarkistus 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Tarkistus 19. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Koneäänestys Päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta. 22 vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyvin harvat osallistuvat tuohon äänestykseen äänestys Libe 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. It's rejected. Hylätty. äänestys Koko päätöslauselmasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. It's adopted. Hyväksytty. Seuraavana kohta 36. Euroopan unionin perusoikeusvirasto tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan Tyhjä. hyväksytty. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kone äänestys tilinpäätöksestä puolesta. Äh, äänestys alkaa, anteeksi. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kun yhdeksän hyväksyttiin, 10 ja 11 raukeavat 12 puolesta, tarkistus 12. Vastaan tyhjää, epäselvä tulos, koneäänestys, tarkistetaan, 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos 12 hyväksytään, 13 ja 14 raukeavat. Seuraavana tarkistus 15. Puolesta. 15. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tuloskone Äänestys toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 raukeaa. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana koko päätöslauselma koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 37. Frontex. Tarkistukset 1 ja 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tilien päättäminen. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavan päätöslauselman tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys. Tarkistus kymmenen. Tarkistus alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Kone äänestys tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslausema koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 38. Euroopan GNSS-virasto. GSA-tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilinpäätöskone äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Koko päätöslauselma koneäänestys. Äänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Thank you very much. Kiitokset. Sitten jatketaan yhteisyrityksillä. Kiitokset. Okei. Okay. Vastuuvapaus 2011. Artemis, yhteisyritys, suolatetut tietotekniikkajärjestelmät, tarkistus 1 ja 2. A, 1, 3 ja 5 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen, koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan sitten päätöslauselmalla. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole kovinkaan selvä, joten koneellinen tarkistus. 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, ei selvä, joten tarkistetaan 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä. Pistetään seuraava teksti. Pyytää komissiota ilmoittaa, ilmoittamaan vastuuvapaus viranomaisille laisuudessa, tilaisuudesta on pikaisesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan koneellinen äänestys. Olkaa hyvä. vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan sitten seuraavaksi Clean Sky-yhteisyrityksellä ilmailuympäristö. Yksi kolme ja viisi identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koneen äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjä. Hyväksytty 10 puolesta, vastaan, tyhjä. Hyväksytty 11 puolesta, vastaan, tyhjä. Hyväksytty koneiden äänestys päätösasman luonnoksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. ENIAC-yhteisyritys. 1, 4 ja 5 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneiden äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty koneen äänestys tilien päättämisestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. Tarkistus 6 ja 8 ovat identtisiä. Puolesta vastaan Tyhjä. Ah, eivät ole identtisiä. Esittely, olkaa hyvä. Puheenjohtajan päätöslauselmassa aloitetaan tarkistuksesta yhdeksän seuraavalla sivulla. Anteeksi tästä, kiitoksia. Ja anteeksi vielä kerran. Eli kolmen tunnin äänestyksen jälkeen keskittyminen katoaa. Paul Rybik. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kiitoksia. Ja sitten Kerberin jään Keberdi tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä pyytää komissiota ilmoittamaan vastuvapausviranomaisesta laillisuudesta taisuustilanteesta mahdollisimman pikaisesti. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Rybik 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Jesaja Sendö 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koneellinen äänestys päätöslauselman luonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten polttokenno ja vetyteknologia, yhteisyritys. 135 identtisiä puolesta vastaan jää hyväksytty. Sitten koneellinen äänestys on avattu. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty koneellinen äänestys tilien päättämisestä. Koneellisesti, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niin tarkistetaan yhdeksän. Ah, blokki, no. Kuka vastaa blokkiin, blokkin äänestämisestä? Eli 911 blokkina, kuka tukee sitä? Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koneellinen äänestys on avattu päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten innovaattiset lääkkeet, IMI-yhteisyritys. 1-5, identtisiä puolesta, vastaan, tyhjään, hyväksytty. Koneellinen äänestys alkaa. Eikö? Se on avattu nyt. Anteeksi, liian nopea. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jatkamme sitten päätöslauselmalla. Tarkistus 9. Blokkina kaikki hyväksyvät. 9.15 hyvä. 9.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ITER, yhteisyritys 1-3, identtisiä puolestaan vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten koneen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jatketaan sitten päätösasumalla yhdeksän puolesta vastaan. Tämä joutuu siellä puolesta vastaan. No, koneellinen tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Cesar, yhteisyritys 1 ja 2 identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilien päättäminen. Koneiden äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Traan kolme tran kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten päätösasema kokonaisuudessaan. Plus ja miinukset. Äänestys alkaa. vielä kysymys valiokunnalle. Meidän pitää ensin päättää äänestys kuitenkin. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä. No niin, mitä nyt teemme sitten? Ministeri on paikan päällä ja odottelee, joten ehdottaisin, että siirrämme äänestyksiä muista toimielimistä iltapäivälle. Ei, siis jatkamme. Jatkamme. Kiitokset. Vastuuvapaus, Eurooppa-neuvosto ja neuvosto. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkoitus kaksi ja kolme. Kaksi ja neljä. Kaksi ja neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt koneellinen äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan seitsemän. Tarkoitus 7. Tarkoitus alkaa. Tarkoitus päättyy. Hylätty. Tarkoitus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 17. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, ää, raukeaa. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys EPP-ryhmältä. Kalfin, olkaa hyvä. Like to withdraw this. Haluaisin vetää pois tämän tarkistuksen. Sorry? I would like to withdraw. Haluan vetää pois 24 tarkistuksen. 24 is... Ah, tämä on vedetty pois. 25 puolesta. Vastaan. Ensin puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan muutettuna. Äästys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi Euroopan ulkosuhdehallinto. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus yksi afet. Tarkistus kaksi on mukana, mutta... Ei mitään, ei mitään äänestää siitä. Koska kaksi jo hylättiin. Tarkistus Yksi puolesta vastaan tyhjä. Koneellinen tarkistus. Afet. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi on jo katettu. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen ja kaksitoista yhdessä uudella tekstillä höystettynä. Ja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä koneellinen tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä. Koneellinen tarkistus 14. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi afet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Ei kovinkaan selvä tulos, joten tarkistaa vielä. Puolesta siis, tarkistus 15. No, nostakaa käteen ylös. Okei, se on hyväksytty. 16 Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 A, se on vedetty pois. 28. Puolesta, vastaan, tyhjä, ei kovinkaan selvä, joten tarkistetaan koneellisesti. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. 29, 30, 31 raukeaa, joten ää, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjä, Ei mikä selvä 32. Tarkistetaan koneellisesti. äästys alkaa. Äästys päättyy. Hylätty. 33. 33 ja 38 on yhdessä blokkina. Puolesta vastaan tyhjää sähköinen tarkistus blokkina, koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Ylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä ylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää, Eikö mikään selvä tulos. 42 tarkistetaan. Koneellinen tarkistus. äästys päättyy. Neljäkymmentä puolesta Ää, minä en vielä tuloksia, joten Neljäkymmentä hylättiin. 42 hylättiin. Niin tosiaan 140 puolesta. Vastaan koneellinen tarkistus 40. Äänestys päättyy hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan ei selvä tulos. Koneellinen tarkoitus 43. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan ei kovinkaan selvä, koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 unohtui. Palataan 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten A48 tarkistus 48 koneen äänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 52 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjä koneellinen tarkistus kohdasta 53. Äästys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 58. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yhdeksän afet puolesta, vastaan, tyhjä, koneellinen tarkistus afet yhdeksän. Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 afet puolesta, vastaan, tyhjä ei kovinkaan selkeä tulos, eli koneellinen tarkistus 12 tarkistuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää. Ei kovinkaan selkeä tulos. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Tarkoitus 7 AFED puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan koneiden tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus, tarkistus 66 alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää eikä mikään selvä, joten koneellinen tarkistus vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68. 69. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 70. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 71. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Koneellinen äästys koko ehdotuksesta. Äästys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Okay. Now I ask for a second attempt. We cannot. Yritetään vielä toisen kerran. Me emme voi jättää romanialaista ministeriä vei odottelemaan. Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko tulemme takaisin kello kolme iltapäivällä ja kuulemme ministeriä tai annamme ministerille nyt puheenvuoron ja lykkäämme äänestykset iltapäiväksi. Äänestetään. Kuka puoltaa sitä, että lykätään äänestys? Kahteliaisuuskysymys me olemme kutsuneet vieraan tiettyyn aikaan, meidän pitäisi hänet silloin myös vastaanottaa. Se olisi kohteliasta. Kyllä, kohteliaisuudestahan tässä on tietysti kyse. Toisaalta ministeri on joustava ja on valmis tulemaan takaisin kello 15. Ja parlamenttihan täällä nyt päättää. Äänestämme. Kuka puoltaa sitä, että lykätään äänestystä iltapäiväksi? ja puhutaan ministerin kanssa nyt. We continue to vote at three Jatkamme siis äänestystä kello 15 iltapäivällä. Ketkä puoltavat siis sitä, että lykätään äänestys iltapäivän, kuka vastustaa? Sähköinen tarkistus. Ketkä puoltavat äänestämisen lykkäystä iltapäivään, kun äänestys alkaa? Okay, vote is closed. Äänestys päättyy. So we... No niin. Me kutsumme ministerin tänne kello 15 iltapäivällä. Uh, the ah, sorry, sorry, sorry. Please stay. No, Meillä on kokoushuone vain vasta neljästä alkaen. Joten ei meillä ole kuin yksi mahdollisuus. Kuullaan ministeriä nyt ja äänestetään kello nel- neljältä, kello 16. Neljältä hän ei enää ole käytettävissämme. Hän sanoi, että hän olisi kolmesta puoli neljään käytettävissä jos haluatte kuunnella ministeriä, ja mehän kutsuimme hänet, niin kyllä meidän pitäisi keskustella hänen kanssaan nyt ja lykätä äänestys neljään. Tältä pohjalta. Ketkä puoltavat tätä? Eli lykätään äänestys neljään. Ketkä vastustavat? Selkeä enemmistö. Eli nyt keskustelemme ministerin kanssa. Kiitoksia kovasti. Ja Hetkisen kuluttua toivotamme tervetulleeksi Romanian ministerin. Okay. Dear colleagues, uh, Hyvät kollegat, jatketaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän valiokuntaan Romanian tasavallan ministerin oikein Oladon Teodorovicin. Teodorovic on siis hänen nimensä. Toivottavasti äänsin nimen hyvin. Vastuuvapaus vuodelta 2010 on yksilöinyt kolme maata, joissa Ähm, EUn valvontajärjestelmät ovat olleet aika heikkoja. Tsekki, Italia ja Romania ovat nämä maat. Ja sen vuoksi komission ähm, vastuuvapausesittelijä on kutsunut näiden jäsenvaltioiden äh, viranomaisia tänne keskustelemaan tähän valiokuntaan. Tsekki ja Romania vastasivat äh, kyllä kutsumme. Tsekkien äh, ministeri ja Miroslav Mateita on jo kuultu 27. helmikuuta 2012, kun taas Romanian Ähm, ministerin kanssa käytävää sopim- kokousta piti lykätä, koska äh, Romaniassa oli vaalit joulukuussa. Siksi on nyt suuri kunnia antaa ministerille mahdollisuus vastata kysymyksiimme tässä valiokunnassa. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Ja kun meillä nyt tässä oli vähän äänestyksiä, niin pientä viivettä tuli, mutta nyt annamme mielellämme teille aikaamme ja antaisin teille ensinnäkin eh, minuutin aika, jotta voitte esittää meille johdannon. Eh, ne heik- voitte puhua niistä heikkouksista, joita komissio on löytänyt ja olette myös lukenut meidän vastuuvapauspäätöslauselmamme. Ja nyt meitä kovasti kiinnostaisi tietää, minkälaisia johtopäätöksiä Romanian hallitus on tehnyt tästä kaikesta. Olkaa hyvä ja tervetuloa. Much. Kiitoksia kovasti, hyvät parlamentaarikot. Haluaisin esittää teille tai kertoa teille, mihin toimiin Romania on ryhtynyt voidakseen vahvistaa ähm, kohesiorahastojen äh, valvontaa. Romania on viime vuonna ryhtynyt toimiin voidakseen puuttua puutteisiin, jotka liittyvät äh, muun muassa yhteisrahoitettuihin hankkeisiin. Meillä on menettely tapaan liittyviä eh, toimia ja lakiehdotuksia, joiden tarkoitus on eh, parantaa niitä eh, rakenteita, jotka liittyvät julkisen, julkisiin hankintoihin ja julkisten rahojen käyttöön. Me pyrimme paremmin valvomaan julkisia hankintoja. Meillä on yksikkö, joka valvoo julkisia hankintoja ja tämä yksikkö on otettu nyt käyttöön. Meillä on myös ex ante menettely, joka on viranomaisten toiveiden mukainen. Tarkoitus on todentaa julkisia hankintoja koskevaa varainkäyttöä. Tällä hetkellä meillä on, ö, toimi, meillä on ö, parempaa toimielinten välistä yhteistyötä. Sitä on vahvistettu ja olemme ryhtyneet merkittäviin toimiin voidaksemme varmistaa sen, että menoerien todentaminen on johdonmukaisempaa, olipa kyse sitten hallintoviranomaisten tasolla tai ex ante tasolla tapahtuvasta tarkastuksesta. Olemme standardisoineet tarkastusmenetelmiä voidaksemme varmistaa sen, että prosessi on avoin. Esimerkiksi tarjouskilpailuasiakirjojen parempaa syynäystä harkitaan. Me pyrimme tällä tavalla paremmin todentamaan kaikkiin julkisiin hankintoihin liittyvät maksatukset, ne joista on jo komissiollekin ilmoitettu. Ja Romania on virallisesti hyväksynyt komission eri osastojen tekemät ehdotukset. Haluaisin korostaa sitä, että näistä toimista on jo aiheutunut myönteisiä tuloksia Esimerkiksi kun ajatellaan asiakirjojen sääntöjen mukaisuutta ja niiden tarkastamista. Me olemme myös pyrkineet korjaamaan kaikki ne menot tai julkisiin hankintoihin liittyvät menot ja maksatukset, jotka jotka ovat koituneet ennen vuotta 2011. Ähm, komissiohan on ehdottanut äh, tällaista tasakorjausta ja äh, Romania on hyväksynyt tämän ehdotuksen. Me olemme pyrkineet parantamaan julkisiin hankintoihin liittyviä ongelmia ja olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota eturistiriitakysymykseen. Romanian lainsäädännössä on tällä hetkellä pitkällisiä säännöksiä joissa säännellään muun muassa eturistiriitaa ja erilaisia rangaistuksia. Viime vuosina olemme siis ryhtyneet toimiin ja se osoittaa sitä, että Romanian viranomaiset ovat sitoutuneet varmistamaan sen, että kaikki puitteet ovat kunnossa, olipa kyse sitten toimintatasosta tai proseduraalisesta tasosta. Nämä toimet tullaan saattamaan päätökseen lähiaikoina. Meidän täytyy vielä komission tilintarkastusviranomaisten kanssa keskustella aiheesta. Mitä tulee hallintaviranomaisiin, operationaalisten ohjelmien osalta meidän täytyy vielä arvioida mahdollisia petoksia tai riski, eturistiriitoja. Tällä hetkellä olemme tehneet useita rakenne- ja kohesiorahastojen tarkastuksia olemme tehneet paikan päällä tai keskitettyjä tarkastuksia muun muassa eturistiriitojen havaitsemiseksi. Kaiken kaikkiaan lain olemme pyrkineet viranomaisille antamaan mahdollisuudet tehdä joko omia tarkastuksia tai heillä on mahdollisuus käyttää instituutioiden toimivaltoja niin, että tai kompetenssia niin, että voidaan yksityiskohtaisemmin tarkastaa epäiltyjä eturistiriitoja. Jos tulee e-, eturistiriita tai petosepäilyjä, niin asiat tutkitaan. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset sen tekevät yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti näiden säännösten mukaisesti siis varmentava tai sertifioiva viranomainen ei sisällytä menoja maksuhakemuksiin, joita komissiolle tehdään. Kaikki sellaiset tapaukset, joissa maksatuksissa on ongelmia, tutkitaan. Jos maksuja on jo tehty, hallintaviranomainen epäilytapauksissa ryhtyy ähm, varotoimiin ja aloittaa mahdolliset tutkinnat. Me olemme myös vahvistaneet äh, keinoja varmentaa mahdollisia eturistiriitaepäilyjä julkisissa hankinnoissa. Ja me olemme ilmoittaneet kaikista näistä toimista komissiolle olemme muun muassa lähettäneet helmikuussa kirjeet ja äh, niihin liittyvät tärkeät asiakirjat komissiolle. Äh, ymmärrän, kuinka tärkeä rooli tiedolla, informaatiolla on, kun ähm, pyritään torjumaan muun muassa eturistiriitoja. Me olemmekin jo alkaneet erilaisten äh, tahojen kouluttamisen, olipa kyse sitten henkilöstöstämme tai edunsaajista. Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että helmikuussa olemme raportoineet tai aloittaneet raportoinnin komissiolle kaikista niistä toimista, joihin olemme ryhtyneet komission pyynnöstä. Olen luottavainen siihen, että komissio tulee asianmukaisesti arvioimaan meidän teke- saamamme edistystä ja si- on tyytyväinen siihen, että olemme aja- ajallaan vastanneet ähm, pyyntöihin. Äh, me pyrimme äh, kuromaan umpeen kaikki viipeet lainsäädännössä äh, ja otamme huomioon myös kaikki ne komission esittämät pyynnöt, jotka liittyvät hyvään varainhoitoon ja tarkastusjärjestelmiin. Me koordinoimme operationaalisia ohjelmia ja teemme erittäin läheistä yhteistyötä komission kanssa myös <clears throat> hallintaviranomaiset tämän ymmärtävät. Me toivomme, että se tieto, jota meillä on annettavanamme komissiolle, johtaa pian siihen, että kaikki tällä hetkellä blokattuna olevat varat vapautetaan. Ja jos teillä on kysyttävää, vastaan mielelläni. Äh, Paljon kiitoksia teille, herra ministeri, mm, tästä alustuksesta. Meitä kiinnostaa kovasti kuulla, miten Romanian hallitus täytäntöönpanoo me panee meidän ehdotuksiamme. Meitä kovasti kiinnostaa kuulla, miten Romanian hallitus on täytäntöönpannut meidän ehdotuksiamme, kun todella aikaisemmin on ollut ongelmia varojen käytössä vastaanottamisessa, myöskin asiakirjojen esittämisessä ja jos voisimme ehkä vielä saada tuon teidän puheenne, se voitaisiin antaa kirjallisena jäsenten käyttöön. Nyt avaan puhujalistan Jens Geier ensin ja sitten edustaja Gressle. Jens Geier, olkaa hyvä. Se puheenjohtaja. Ja kiitos myöskin ministerille, että hän tuli tänään paikan päälle keskustelemaan kanssamme. Nämä kutsun teille meni minun aloitteestani. Minä olen esittelijänä komission talousarviolle vuodelle 2011. Ja viime vuonna me aloitimme käymään suoria keskusteluja kansallisten hallitusten kanssa, koska aika usein me tuli eteen ongelma, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat suurien haasteiden edessä, kun on kyseessä – Euroopan unionin veromaksajien verorahojen käyttö. Myös Romaniassa. Että noudattaa kaikkia määräyksiä. Joten haluamme pois sellaista keskustelusta, puhutaan, että EU-komissio olisi talousarvio seuraamusten suhteen vastuullinen, koska me tiedämme kuitenkin, että aika usein ongelmat ovat siellä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat aina noudat omia velvoitteitaan. Ja tässä yhteydessä katsoimme aluerahastoja, koska tässä annetaan valtavia summia jäsenvaltioille ja kuitenkin niiden mm, rahastojen Mm, virhetaso laskee yleisesti, mutta joissakin jäsenvaltioissa pysyy edelleenkin korkealla tasolla. Ja 2011 tilanne oli myös Romaniassa tällainen. Olen tyytyväinen, että tulitte paikan päälle. Tienkä tämä ei ole mikään mukava tapaaminen, että käydä, käyttö parlamentin kanssa tällaista keskustelua, kiitokset vielä kerran. Ja pyydän anteeksi sitä, että joudutte hieman odottamaan. Koska meillä oli äänestykset, jotka hieman viivästyivät tätä ennen. Joten kiitokset paikalle tulosta. Te kerroitte meille monista toimenpiteistä, joita Romania on tehnyt, jotta vuoden 2011 puutteet voitaisiin korjata hallituksen. Hallitukset vaihtuvat, mutta hallinto pysyy ikuisesti. Tunnen omastakin osavaltiosta jotka ovat tällaisia. Ja meilläkin, meilläkin on tilanne näin omassa osavaltiossani. Tietenkin hallituksella on muodollinen vastuu asioista, mutta hallintojärjestelmät, ne ovat oikeastaan sellaisia, joiden pitäisi sitten oppia virheistään että olettekin kertoneet, kaikki, kaikki maailma on tehty sen eteen. Ja on mielenkiintoista kuulla sitä komissiolta, miten he arvioivat tilanteen kehittymisen. Ja näyttää siltä, että menestyksaskelia vielä hieman odotetaan. Ja tämä osoittaa sen, että komissio ei ole vielä todennut, että teidän tekemänne toimenpiteet ovat osoittaneet välittömiä vaikutuksia. Tämän takia pyytäisin teitä ottamaan huomioon sinnekin, että nämä toimenpiteet kestävät jonkun aikaa ennen kuin ne toimivat. Eihän tätä voi pelkästään kynän kynänvetäisellä poistaa. Onko teillä jotain odotuksia tai arvioita sen suhteen, missä vaiheessa tilanne voisi parantua. Ja, dank. Paljon kiitoksia. Haluatteko vastata heti vai annammeko muutaman sitä kysymyksen kerralla? For your question. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Mielestäni on hienoa, että voin olla täällä parlamentissa ja voin näin viestiä kaikilla tasoilla siitä, mihin Romanian hallitus on ryhtynyt puutteiden korjaamiseksi, joita komission puolelta on otettu esiin vuoden 2011 varainhoidossa. Hankala on nähdä hyvin nopeasti tuloksia meidän hallituksemme toimista, mutta me todella lähinnä painotamme avoimuutta – kaikkien näiden toimien avoimuutta jatkuvasti. Keskushallinnossa painostetaan sitä, että kaikilla tasoilla toimien on oltava avoimia. Todella vaadin avoimuutta julkisuudessa komission suuntaan, jotta ei synny korruptioepäilyitä, vaan nähdään, että me ryhdymme oikeisiin toimiin. Lisäksi olen sanonut jatkuvasti, että en lähde kompromisseihin, mitä tulee eturistiriitoihin ja korruptioongelmiin. Todella siis nolla toleranssi korruption suhteen. Kuten sanoin, viestintä on toinen tärkeä aihe. Se on siellä järjestelmässä nyt mukana. Kuten mainitsitte, omistajuus kaikilla tasoilla on tärkeää kaikki viranomaiset, ministerit, jotka ovat eri kysymyksistä vastuussa. Olen vaatinut kaikkien tasojen osalta, että kaikkien on kannettava vastuu. Aikanaan ongelmana oli myös päätösten puuttuminen. Se on oikeastaan hankalampi kysymys. Joten todella vaadin, että kaikki kantavat vastuunsa, kaikki keskeiset toimijat. Lisäksi yksinkertaistaminen Yksinkertaisemiseen oli paljon tilaa tässä järjestelmässä. Meillä on edelleen hyvin monimutkainen järjestelmä, monia menettelyitä, jotka ovat ehkä johtaneet tähän ongelmaan Romaniassa. Haluan yksinkertaistaa mahdollisimman paljon ilman, että haitataan laatua ja rikotaan EUn periaatteita. Me keskustelemme tästä Euroopan komission kanssa. Olen ollut tilintarkastajana aikaisemmin ja olen aivan vakuuttunut siitä, että on hyvin tärkeää huolehtia siitä, ettei oikaista missään kohdin, vaan huolehditaan todella kunnollisesta varainhoidosta. Näiltä osin lähdemme joihinkin toimiin ja tulokset nähdään varmasti niissä maksupynnöissä, joita esitetään komission suuntaan. Tämä varmasti osoittaa meille, että järjestelmä on muuttunut. Aivan varmasti uskomme, että lähitulevaisuudessa jäljelle jääneet ohjelmat, joiden osalta on vielä jotain ongelmia, voidaan selvittää komission kanssa ja niitä vielä arvioidaan. Joten tässä nyt enemmän tai vähemmän tilanne, mutta luvallanne voin toki lähettää tämän päivän puheen. Tämän kuukauden loppuun mennessä voimme myös lähettää kansallisen suunnitelman, joka lähtee myös komissioon. Samalla voidaan selkeästi osoittaa, mihin Romanian hallitus on ryhtynyt, mihin toimiin näiden kysymysten osalta, jotta voidaan yksinkertaistaa meidän järjestelmämme ja voidaan osoittaa samalla, miten parannamme järjestelmää ja myös mitkä ovat kaikkien toimien määräajat. Sama asiakirja voidaan lähettää siis teille jotta voidaan avoimesti huolehtia siitä, että kaikki tieto on käytettävissä. Minister. Paljon kiitoksia teille ministeri. Inge Gressle. Minister, ich beschäftige mich... Kiitoksia ministeri. Minä olen vuosikausia katsonut Romanian tilannetta. Siellä hallitus ovat vaihtuneet. Ja aina todettiin, että aina kaikki paranee, joten teille, toivon teille onnea matkaan. Olisi hyvä, jos tehtäisiin nyt pari askelta siihen suuntaan, mitä on luvattu. Te sanotte, että olette vakavasti korruption vastaisen taistelu- ja eturistiriitojen välisen yhteyden. Kuinka monta henkilöä on joutunut tänne seuraamusten kohteeksi teidän virkakauten aikana? Edistymiskertomuksesta komissio teki, siellä on paljon kritiikkiä. Vanhemmisaika on korruptiorikoksille kolme vuotta ja missä vaiheessa täytte nostaa sen viiteen tai kuuteen vuoteen Romaniassa? Ja sitten kolmas kysymys. Se rikostuomistuin, joka on vastuussa rikoksista, Sieltä puuttuu henkilökuntaa ja tiloja. Koska tulette muuttamaan tätä tilannetta? Kiitoksia. Frau Gressler. Kiitoksia edustaja Gressler. Haluatteko vastata heti suoraan? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. am să încep cu ultimul aspect uh, Kiitoksia. Aloitan tästä viimeisestä asiasta, nimittäin henkilöstön puutteesta. Meillä on uh, pulaa henkilöstöstä ja myös henkilöstön kouluttamisesta on ollut nappulaa. Olen tässä vähän aikaa sitten eh, esittänyt asiakirjan, joka sisältää toimintasuunnitelmamme hallintohenkilöstön ja ylipäänsä hallintokapasiteetin parantamiseksi, niiden henkilöiden kapasiteettien parantamiseksi, jotka ovat vastuussa eurooppalaisista varoista. Tällä hetkellä me analysoimme eh, kaikkia tasoja, olipa kyse sitten väliportaan tasosta tai hallintaviranomaisista tai muista. Eh, haluamme selvittää, onko eh, henkilöstöä riittävästi ja onko henkilöstön koulutus ollut riittävää ja soveliasta siihen työhön, jota he tekevät. Tällä hetkellä järjestämme koulutusta henkilöstölle, joka tekee työtä meidän yksiköissämme mutta olemme entistä enemmän korostanut näiden henkilöiden erityistehtäviä, olipa sitten kyse julkisista hankinnoista tai muista tehtävistä. Ja olemme lähettäneet Euroopan komissiolle tilannekatsauksen ministeriöittäin ja osastoittain, jossa teemme selkoa niistä asiantuntijoista, joiden täytyy olla aina mukana tarjouskilpailujen järjestämisessä. Ja me toivomme myös voivamme hyötyä komission asiantuntemuksesta. Meillä on pitkään ollut henkilöstöstä, pätevästä henkilöstöstä pulaa, mikä osittain johtuu siitä, että palkat ovat aika heikot. Julkisella sektorilla henkilöstö usein lähtee privaattisektorille, jossa on paremmat palkat. Tällä hetkellä pyrimmekin parantamaan henkilöstömme palkkaa niin, että voimme pitää heidät palveluksessamme julkisella sektorilla. Pyrimme myös antamaan heille asianmukaista koulutusta. Meidän täytyy voida luottaa siihen, että meillä on ydinjoukkoa, joka osaa tehdä työnsä. Tai sitten sanktioista, rangaistuksista. Kun olemme havainneet korruptiota, niin meidän täytyy tietysti antaa asianomaisille, toimivaltaisille viranomaisille tehtävä ryhtyä tutkimaan tilannetta. Meillä on muun muassa kansallinen petosten torjuntayksikkö ja muita yksiköitä, jotka siis ryhtyvät tutkimaan korruptiotapauksia ja sen jälkeen ehdottavat sanktioita. Jos meillä on epäilyksiä, jotka liittyvät johonkin vaikkapa Euroopan rahoittamaan hankkeeseen tai henkilöstön nuhteettomuuteen liittyviä epäilyksiä, niin kyseinen henkilö pidätetään tehtävistään – tai hanke, joka on kyseenalaistettu, ei enää saa rahoitusta ennen kuin tilanne on selvitetty, koska haluamme välttää kaikkinaiset riskit, jotka liittyvät Euro- Euroopan varojen käyttämiseen. Mitä sitten tulee rikosten ähm, vanhenemisaikaan tai ähm, rikkomusten äh, vanhenemisaikaan? ja niiden kuvauksiin, niin minä tulen tähän asiaan vastaamaan myöhemmin. Kiitoksia. Äh, Paljon kiitoksia. Minulla on vielä neljä pyyntöä, Jotta ehdimme kuulla kaikki, ehdottaisin, että esitämme kysymykset yhdessä, vai oliko teillä vielä lyhyt täydentävä kysymys? Hmm. Niin, että taas ero, erotetaan tuota henkilöitä virastaan. Kuinka monta konkreettista tapausta on kyseessä? Siis voitko kertoa tämän luvun meille? Deci, în timpul mandatului uh, meu, care a început în luna ianuarie... Minun mandattini aikani, joka alkoi siis tammikuussa, on ollut vain yksi tapaus, yksi esimerkki. Tavallaan tällainen välirakenne, joka liittyi kilpailun edistämiseen ja kaikki tehtävät – vedettiin pois. Ja eri henkilöt, jotka olivat tässä kyseessä, eivät nyt enää ole mitenkään tekemisissä tämän varojen jakamisen kanssa, vaan heidät otettiin kokonaan pois näistä tehtävistä. Komissio tietää tämän myös siis kaikki tässä yhdessä hallintoyksikössä. Tämä on kaikki nyt poistettu järjestelmästä ja jokaista henkilöä ja heidän toimiaan tutkitaan nyt. Kiitos oikein paljon. Nyt haluaisin pyytää, että neljä kollegaa esittävät kysymyksensä yhdessä, että saadaan yhteisvastaus myös. Jean-Pierre Rodi, Jan Mulder, Sendergaard, Mahdollisimman lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri, että tulitte paikalle ja haluan myös kiittää kollegoita tästä aloitteesta. On erittäin hyvä, että voimme tällä hetkellä käydä mielipiteen vaihtoa ja keskustella hallitusten edustajien kanssa. Aivan samalla tavalla kuin käymme puheenjohtajavaltion kanssa vuoropuhelua. Sikäli kun tiedän, minä hänen kaikkia tiedä, niin tällä hetkellä teidän hallituksenne aikoo tehdä ehdotukseen Romanian edustajaksi tilintarkastustuomioistuimeen. Onko teidän hallituksenne jo tehnyt päätöksen? Collect. Yes. Okay. Um, Jan Mulder. Jan Mulder. Uh, my... Kiitos. Kysymykseni ja melko yksinkertainen. Me olemme saaneet tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, komission myös, ja niissä on löydetty ongelmia teidän maissanne. Miten nämä suhtautuvat oman tilintarkastusyksikkönne toimiin, eli onko niillä yhteys näihin eurooppalaisiin kantoihin? Kiitos paljon, Sören Söndergaard. Eh, minister, eh, og al mulig held med... Eh. Kiitoksia, ministeri. No, onnea matkaa vaan näissä ponnisteluissa. Minulla on yksi pieni kysymys tähän asiaan. Täällä oli paljon askelia tehty, mutta, mutta oikeastaan miksi ne tehtiin vasta tänä vuonna sitten? Miksi ne tätä aikaisemmin jo? Okay, thank you very much. Amelia, Kiitos, Amelia. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Te puhuitte tärkeistä uudistuksista, joihin Romanian hallitus on ryhtynyt, mutta mutta tiedän, että Romaniassa on rakenteellinen ongelma, joka koskee nuoria minun ikäisiäni. Nimittäin ongelma on se, että institutionaaliset puitteet vaihtuvat ja muuttuvat joka kerta, kun hallitus vaihtuu. Meillä on ollut paljon poliittista myllerrystä, monet ihmiset ovat pettyneet. Ja teidän vastauksenne, kun perustitte uuden hallituksen, oli se, että ää, muutitte taas kaiken ylös alaisin. Nämä jatkuvat muutokset ää, johtavat ää, hämmennykseen ja avoimuuden puutteeseen. Millaiseksi näette Romanian tulevaisuuden? Miten saamme ennakoitavia, luotettavia instituutioita, jotka eivät mene päälailleen joka kerta, kun hallitus vaihtuu niin, että ihmisten elämätkin muuttuvat epävarmemmiksi? Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos paljon. Ministeri, olkaa hyvä. Vă mulțumesc. Aș începe cu ultima întrebare. Kiitoksia. Kiitoksia tästä viimeisestä kysymyksestä. Oikeastaan kiitän kaikista kysymyksistä vielä kerran. Ja tämänhetkinen Romanian hallitus ei muuta kaikkea, niin kuin te väitätte täällä nyt tapahtuneen. Me yksinkertaistamme asioita niissä tilanteissa, joissa on erittäin tarpeellista – jotenkin kaikki muutokset keskustellaan yhdessä kumppanien kanssa ennen kuin muutoksia tehdään, joten emme nyt muuta mitään asioita turhaan, vaan me yksinkertaistamme asioita. Ja todellakin henkilökunnan vakaus. Tämän suhteen pyrimme luomaan säännöstön sen suhteen, että, että meillä on henkilöstölle selkeät eurooppalaiset säännöt voimassa – ja että joku virkamies, joka ottaa vastaan tämmöisen, tällaisen tehtävän, ettei tätä päätöstä voida mitenkään politisoida, tai nimityspäätöstä. Ja keskustelin hallituksen jäsenten kanssa, jotta löydämme ratkaisun siihen, miten eurooppalaiset rahastot ja varat voidaan nähdä kansallisena tavoitteena – joita johonkin kaikki kansalliset valtiot täällä pyrkivät saamaan sitä osa sen 2012 olivat nämä ensimmäiset toimenpiteet, niin miksi aikaisemmin? Totta. No, no ajankohta oli oikeastaan 2009-2011, jolloin syntyi näitä vajeita. Ja ikävä kyllä, ja nämä tulevat vasta myöhemmin sitten tietoisuuteen. 2009, 2011 tätä ei sovellettu vielä, koska komissio ei ole ollut varoittanut näistä asioista. Ja kyllä romanienkin pitää ottaa vuonna 2012 vastuu kannettavakseen, jottei tämä tilanteita synny uudestaan. Ja meidän pitää ainakin vakuuttaa kaikki toimijat, siis komissio ja jäsenvaltiot siitä, että Romania muuttuu. Ja että Romaniasta voi tulla vuoden 2013 loppuun mennessä eurooppalainen malli, ainakin mitä tulee näihin rahastojen käyttöön liittyen. Eli teemme kaikkemme tämän asian eteen, jotta tähän päästäisiin. Ja sitten vielä lopuksi ehkä en ymmärtänyt tätä kysymystä nyt aivan täysin, jos oli kyse vertailusta. Ei mitenkään tilin tarkastustuomioistuimen raporttiin verrattavissa kansallisen tilintarkastustuomioistuimen raporttiin. No, kansallinen tilintarkastustuomioistuin, täällä on tietenkin suora yhteys. Eli kaikki eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuimen tekemät suositukset, ne analysoidaan siellä. Ja sitten tämän jälkeen kansallinen tilintarkastustuomioistuin antaa ainakin suosituksia. Ja tätä kai tämä halutaan, että me viedään myöskin sitten eteenpäin muillekin tiedoksi. Ja eurooppalaisten varojen käyttöön, käytön suhteen meillä on useita suosituksia tällä hetkellä työstävänä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta ja kansalliselta tilintarkastustuomioistuimelta, eli näitä toimia, jotka ovat tarkastuksia. Tämä on jotenkin selkeä kenttä. Jotenkin jokaisessa vaiheessa rakennetta pitää tehdä selväksi, että meillä on selkeä seuranta kaikista suosituksista. Ja sitten nähdään, missä vaiheessa ne ovat ja mitä ei ole vielä pantu täytäntöön. Joten tämä prosessi on käynnissä. Ja me tietenkin pyrimme siihen, että kaikki kansallisen sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suositukset annetaan alaspäin eteenpäin tiedoksi muille. Ja sitten tämä nimitysasia, kuinka Romanian jäsenet tilintarkastustuomioistuimen nimetään – No jos meidän pitää tietenkin nimetä myöskin uusi jäsen. Silloin ensin on koeaika. Jotenkin saatte Romanilta myöskin tähän asiaan liittyen ehdotuksen ajoissa ilman muuta, joka vastaa sitten teidän toiveitanne ja vaatimuksianne. Oikein paljon kiitoksia teille, herra ministeri. Meillä oli kunnia, että tulitte tänne, koska kuten näette, meillä on kriittisiä kysymyksiä, mutta me haluamme myös tehdä työtä rakentavassa hengessä. Me haluamme asiat liikkeelle, haluamme ratkaisuja. Ja tein kiitos oikein paljon, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiimme. Mielellämme saamme lisätietoa vielä kirjallisessa muodossa. Kiitos, että tulitte tänne. Kiitos oikein paljon todella haluan avoimesti vastata kaikkiin kysymyksiin. Jos saamme kysymyksen, niin vastaamme mielellämme ripeästi. Kiitos paljon. Ich unterbreche die Sitzung bis 16 Uhr. Keskeytän kokouksen, jatkamme kello 16. Neljältä.